täällä Euroopan parlamentissa. Toivon, että ilmoitatte tästä tekniselle yksikölle. Thank you. The technical services will take note of that. No niin, teknikot tarttuvat tähän asiaan. Sitten komission kyselytunti, joka on tänä iltana hieman lyhyempi, koska edellinen keskustelu kesti 25 minuuttia pitempään kuin oli tarkoitettu. Pahoittelen tätä lopettelemme tuossa joskus puoli kahdeksan jälkeen. Parlamentin jäsenillä on kysymyksiä varten puoli minuuttia. Ensimmäiseen kysymykseen puheenvuorokomission jäsen Barnierille. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. C'est à vous à répondre à la question. Olkaa hyvä, te voitte vastata kysymykseen, hyvä komission jäsen. Merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies. Arvo Vilinkevic, eh, otatte esiin äärimmäisen tärkeän kysymyksen, joka koskee eläkejärjestelmien uudistusta. Tämä on avainkysymys tulevaisuutta silmällä pitäen. Meillä on suuria haasteita, nimittäin väestön kasvu ja, ja liikkuvuuskysymykset siksin, e, siksikin, että eläkerahastoihin on investoitu valtia, valtavia määriä. Ja kuitenkin ne tietyt eläkejärjestelmät ovat varsin heikkoja ja <clears throat> siksi puheenjohtaja Barroson ilmoittamat uudistushankkeet ovat äärimmäisen tärkeitä. Me tulemme tänä vuonna julkaisemaan vihreän kirjan eläkejärjestelyistä ja se edellyttää myöskin todella tiukkoja uudistuksia yksityisiä eläkerahastoja silmällä pitäen. Tarvitsemme myöskin selkeät valvontasäännöt ja Euroopan komissio aikoo vahvistaa sisämarkkinoita myöskin liittyen tämä direktiivin toteuttamiseen, kuten myöskin maksukykyisyyskysymyksiin. kysymyksiin. Ja tätä käsiteltiin jo siinä vaiheessa, kun maksukyky 2 direktiiviä valmisteltiin. Euroopan komissio tulee luonnollisesti tiukasti noudattamaan myöskin subsidiariteettiperiaatetta ja ottamaan huomioon eri valtioiden erilaiset eläkejärjestelyt. Kiitoksia. Puoli minuuttia Rova Blinkevichuuteen. Ačiū ponia komisarė už atsakymą ir iš tikrųjų lauks. Kiitokset komission jäsen tästä vastauksesta ja odotamme vihreää kirjaa, jonka mainitsitte. Tämä asia on erittäin suuri huolenaihe monille Euroopan kansalaisille joissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi minun maassani Liettuassa eläkkeet on leikattu viime aikoina talous- ja rahoituskriisin myötä. Komission jäsen haluaisin kysyä teiltä, miksi näin vähän huomiota on kiinnitetty tähän eläkerahastojen vakuuksiin 2020 strategiassa nyt pitäisi ottaa tämänhetkinen ikäjakauma kysymys ja tilanne markkinoilla. Tämä on erittäin suuri huolenaihe. On erittäin tärkeää tietää, että mitä kymmenen vuoden kuluttua saa. Madame le député, euh, dans le document la... Niin, äh, niin kuin sanottu, 2020 äh, strategia-asiakirja äh, perustuu äh, tasa-arvoisen vihreä ja, ja kestävän kehityksen, äh, se ei tietenkään kata kaikkia aihealueita ja sitä varten meillä onkin erilaisia menettelytapoja, äh, esimerkiksi nyt tässä eläkekysymyksessä. Sitä paitsi nämä ovat toisistaan riippuvaisia kysymyksiä. Niin kuin äsken totesin, haasteita on paljon ja sitä paitsi arvon edustaja sanoi juuri, että kysymyksessä on äärimmäisen tärkeät institutionaaliset investoijat sekä vapaaehtoiset että ammattimaiset investoijat ja he panostavat aika lailla kasvun lisäämiseen. Ja niin kuin sanoin, subsidiariteettiperiaatteen puitteissa monet maat, itse tunnen muutaman maan aika läheltäkin, harjoittavat omaa eläkejärjestelmän toteuttamista ja, ja aiomme ottaa siitä myöskin mallia. Ja niin kuin sanoin, tänä vuonna asiasta tullaan käymään varsin laajaa keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia. Vain yksi lisää kysymys. Herra Obermeier, olkaa hyvä puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Kotimaani Itävalta puoltaa 210 vuodella vuodessa näitä yksityisiä eläkerahastoja, vaikka tietysti tässä tämä rahoituskriisi vaikuttaa, mutta komission täytyy kuitenkin pohtia, että eikö tämä ole valtion tehtävä, eikä tässä pitäisi mitenkään keinotteluun sitoa itsensä. Tämä on myöskin kysymys Onko komissio sitä mieltä, että eikö olisi huono tukea valtion tasolta näitä rahastoja, jos on olemassa se vaara, että suurten menetysten jälkeen e, eläkerahastoja täytyy tukea entistä enemmän valtion puolesta. Kiitos. Komissio. Le, le puheenjohtaja Barroso juuri vähän aikaa sitten vastasi moniin kysymyksiin, jotka liittyvät rahoitussiirtoihin ja keinottelukin oli siinä mukana. Itse en tästä asiasta vastaa, vasta sisämarkkinoista ja palveluista. Tiettyjä sääntöjä ja valvontaa luonnollisesti harjoitetaan, mutta mikä tuote tai mikä markkina, mikä alue – ei ole täysin vailla suojaa, valvontaa ja sääntelyä. Me tulemme kuitenkin tiivistämään toimia ja sitä paitsi valvontajärjestelmähanke on jo käynnistetty useampaan otteeseen eri direktiivien ERP, ja, ja investointidirektiivi tarkistuksen yhteydessä näitä asioita on jo käsitelty. Ja emme voi hyväksyä sitä, etteikö valvontaa ja avoimuutta näissä kaikissa yhteyksissä olisi. Rouva Tikalta vielä yksi puolen minuutin lisäkysymys. Monsieur commissaire, consider că e necesar să există o gândire strategică pe termen... Kiitoksia. Reforma sistemelor de pensii, atât în cazul celor private, cât și în cazul celor eläkejärjestelyjen uh, uudistamiseen liittyen haluaisin uh, esittää siihen liittyvän kysymyksen. Oli sitten uh, kysymys yksityistä tai valtioeläkkeistä. Tiedämme varsin hyvin, että syntyvyyskysymykset ovat tässä yhteydessä tärkeässä asemassa, koska suuret sodan jälkeen syntyvät sukupolvet ovat siirtymässä eläkkeelle ja, ja päinvastoin taas tällä hetkellä syntyvyys on varsin alhaista. Mikä tämä ikäjakama kysymyksen vaikutus tulee olemaan ja miten se otetaan huomioon eläkejärjestelyssä? Itse arvo no, edustaja otin ensimmäisessä vastauslauseessani eräänä suurena haasteena nimenomaan väestökasvuun liittyvät kysymykset. On aivan selvää, että vertailut, joskaan väestökysymykset eivät nyt ole ensimmäisenä mukana Euroopan unionin toimi, toimivalta kysymyksissä, mutta joka tapauksessa väestökysymyksillä on suurta, suurin merkitys ja jokainen tietää, että ellei syntyvyys kasva, väestömäärä vähenee. Tämä on vakava ongelma ja siksi tulemme työstämään tätä kysymystä nimenomaan eläkejärjestelyihin liittyvänä kysymyksenä. Ja siksi uskon, että äsken mainitsemani vihreä kirja on hyvä keino, hyvä apuväline ja, ja sen suhteen ei pidä enää viivytellä. Mitä taas tulee kansallisiin vastuukysymyksiin eläkkeiden yhteydessä? Äh, puhuttiin siitä, minkälainen vastuu Euroopan unionilla voisi olla näiden äh, yksityisten eläkerahastojärjestelmien yhteydessä. Nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka tulevat käsittelyn kohteeksi – vihreässä kirjassa, jonka teille juuri äsken mainitsin. Thank you, Commissioner. Kiitokset, hyvä komission jäsen. Ja sitten seuraava kysymys. Numero 29 Sean Kelliltä tulovakuusjärjestelmistä Euroopan unionissa. Komission jäsen, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs puhemies, arvon naiset ja herrat. Sinkeli äh, tuo esiin äh, kysymyksen, joka liittyy äärimmäisen traagiseen äh, tapahtuman Atlantin rannikolla omassa maassani Madeiralla. On sattunut ikäviä tapahtumia, joissa kymmenet, henget ja kymmenet ihmiset menettivät henkensä. Me haluamme nyt osoittaa solidarisuutta kaikille uhreille. Komissaari itse kävi paikan päällä sekä Ranskassa että Maderalla. Tämä on ilmiö, joka on jatkuvasti lisääntynyt. Erilaisia luonnonkatastrofeja sattuu yhä enemmän. Kaikki katastrofit eivät kuitenkaan ole luonnon katastrofeja, vaan ne voivat johtua muistakin syistä. Esimerkiksi teollisuuden piirissä tapahtuneet onnettomuudet, tai vaikkapa merenkulkuun liittyvät onnettomuudet. Itse olen henkilökohtaisesti jo sitoutunut näihin kysymyksiin vuosikausia. Kun olin 90-luvulla aluepolitiikasta vastaava komissaari, puutuin muun muassa solidarisuusrahaston muodossa mairistystilanteeseen. Kuitenkin odotimme aina vuoteen 20, 2002 asti, jolloin Slovakiassa, Saksassa ja Itävallassa sattui suuria tulvia. Ja vasta silloin neuvosto ja komissio päättivät luoda solidarisuusrahaston, jonka puitteissa tullaan puuttumaan peliin myöskin Atlantin rannikon katastrofitilanteisiin. Pelastuspalvelujoukot on myöskin keino, jonka puitteissa on mahdollisuus edistää tilannetta. Rova Aston vastaa tästä. Ajatellen nyt vaikkapa tsunami- tai haitin tyyppisiä katastrofeja, silloin meillä on myöskin tietyt keinot käytössämme. Kaikki eh, tilanteet eh, eivät kuitenkaan ole suoraan eh, yhteydessä tilanteisiin, joissa vahingonkorvauksia voidaan antaa. Puhutte myöskin vakuutuksista. Vuonna 2009 julkistussa asetuksessa todetaan, että jollei vakuutusta ole, pyritään löytämään tukeva ratkaisu, joka perustuu omien palveluyksiköiden toimintaan. Pyrimme harjoittamaan tässä benchmarkingia ja edistämään erilaisia eurooppalaisia sekä myöskin kansallisia vakuutusjärjestelyjä. Asia on varsin monimutkainen ja se edellyttää sitä, että kaikki osa, asa, asianosaiset, asiantuntijat, vakuutustahot ja muut ovat mukana parhaiten käytänteiden laatimisessa, jotta eurooppalaisia voitaisiin entistä paremmin suojella luonnonkatastrofeja ja niiden vaikutuksia vastaan. Ja, ja niin kuin sanottu, Rova Redingin kanssa pyrimme yksissä tuumi näitä asioita työstämään. Half a minute. Herra Keli, puoli minuuttia lisäkysymystä varten. Kiitos komission jäsen. Me olemme tietysti kaikki erittäin huolestuneita ystävistämme. Omassa maassani onneksi kukaan ei kuollut, mutta vakuutusongelma tuli kyllä esille erittäin pikkelästi tässä. Monilla kotitalouksilla, kotitalouksilla ei ole vakuutuksia ja vakuutuskulut ovat monissa, monin paikoin nousseet kuusinkertaisiksi. Haluaisin kysyä komission jäseneltä, että mitä tapahtuu niiden maiden ja hallitusten kanssa, jotka eivät panne täytäntöön direktiivejä? Voitaisiinko harkita joitakin sanktioita niitä kohtaan? Kiitos komission jäsen. Se euh, direktiivi. Kyseinen direktiivi tulvadirektiivi on peräisin vuodelta 2007 ja Euroopan komissio on myöskin laatinut asiakirjan 2009, joka liittyy luonnonkatastrofilta suojaamiseen. Te, ja me puhumme siis täällä aika hiljattain julkaistusta direktiivistä. Se on ollut toiminnassa vasta jonkun aikaa ja näin ollen Euroopan komissio tulee tarkistamaan, millä tavoin jäsenmaat soveltavat tai eivät tätä direktiiviä käytännössä. Ranskassa ja muissakin maissa on nähtävissä, minkälaisia vaikutuksia varovaisuusperiaatteen noudattamisella on tällaisilla vaara-alueilla. Nimenomaan yhdyskuntasuunnittelu ja aluesuunnittelu on otettava tarkastelun kohteeksi ja jos rikkomuksia tapahtuu, niihin puututaan. Thank you. And for supplementary, Mr. Higgins. Kiitoksia herra Higgins, lisäkysymys. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää komissaaria vastauksestaan. Se, mitä herra Köli tässä sanoi, tulva direktiivin täytäntöönpano tänä vuonna 2010 siitä täytyy tulla kansallista lainsäädäntöä 21 jäsenvaltiossa. Minä toivoisin, että Euroopan komissio tarkastelisi tai, pitäisi silmällä kansallisia viranomaisia tässä täytäntöönpanossa vuonna 1995. Minä olin Irlannissa vastuuministeri ja ei pitäisi rakentaa, tai silloin ei pitänyt rakentaa uusia taloja tulva-alueelle, mutta nyt monet talot haluavat kompensaatiota, koska ne rakennettiin huonosti, joten meidän täytyy täytäntöön panna tämä direktiivi ja myöskin äh, ne, jotka äh, rikkovat tätä direktiiviä vastaan, niin heitä pitäisi rankaista. Kiitoksia. Ähm, Kiitoksia. Sitten edustaja Zamko, vielä yksi kysymys. Herra Barnia, voisitteko odottaa vielä hetken? Ehdottaisin, että meillä on vielä yksi lisäkysymys ja sitten voitte vastata molempiin kysymyksiin yhtä aikaa. Ja się pana Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin esittää teille hieman eri kysymyksen tässä. Me puhumme vakuutuksista. Kun luonnonkatastrofeja tai muuta katastrofeja tapahtuu, niin kaksi asiaa täytyy tässä tehdä. Ne ovat erilaisia luonteeltaan. Haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen, hyvä komission jäsen. Emmekö me tarvitse tällaisen kriisin hallintakeskuksen Euroopassa. Meillä ei ole yhtä ainoita keskis, keskusviranomaista, joka voi vastata ö, katastrofeihin. Ja toiseksikin komissio ja sen, eikö meidän pitäisi tehdä enemmän, jotta voisimme paremman pelastustoimen, paremman väestösuojelun järjestää. Meillä ei ole esimerkiksi lentokoneita tätä varten. Tarvimme enemmän kapasiteettia. Komission jäsen. Tämä on kaksi erillistä kysymystä. Ensinnäkin tulviin liittyen itse olen siis sisämarkkinakomissarina tällä vastaamassa täsmällisiin kysymyksiin, jotka äh, liittyvät nyt tässä yhteydessä vakuutuksiin ja, ja siihen, että materiaalisiin äh, vahinkoihin pitäisi äh, löytää vahingon korvausvastaus. Kyse on lähinnä yksityisistä vakuutuslaitoksista, ja, ja siitä, että tilanteet vaihtelevat äh, maista äh, toiseen. Ranskassa esimerkiksi äh, yleinen vakuutus kattaa jo pitkälti syttyneet, syntyneet haitat. Toisissa maissa tällaista taas järjestelmä ei ole lainkaan olemassa. Direktiivin soveltamisesta voitte saada jopa kirjallisen vastauksen, mutta joka tapauksessa olette oikeassa – loppujen lopuksi toimivalta on paikallisviranomaisilla ja, ja jäsenvaltioilla, mikä tule, mitä tulee nyt ra, rakennusten rakentamiseen ja niin poispäin. Ja sitä paitsi äh, pitäisi pidättäytyä kokonaan rakentamiselta äh, tällaisilla alueilla, siis alueilla, jotka joutuvat jatkuvasti tulvien kohteeksi. On siis äh, ryhdyttävä toimenpiteisiin jo ennen äh, kuin äh, uudet katastrofit syntyvät. Vuonna 1995 esitin täällä jo ehdotuksia tällaisen järjestelmän käyttöönotosta. Nyt toisen kysymykseen liittyen vastaan, vaikka varsinaisesti olekaan näistä asioista vastaava komissaari. 2006 luotiin pelastuspalvelujärjestelmä, johon jäsenmaat saivat vapaaehtoisuuden pohjalta osallistua. Periaatteena käytettiin alhaalta ylös periaatetta ja, ja tätä on nyt käytetty esimerkiksi Haitin katastrofin yhteydessä. Se edellyttää kuitenkin varoja, e, edellyttää lisää näkyvyyttä, lisää koordinaatiota meillä on erilaisia vastauksia eri tyyppisiin katastrofitilanteisiin. Ja niin kuin sanoin, oli nyt sitten kysymyksessä Erika-tyyppinen onnettomuus tai, tai tulva, onnettomuus, tsunami, Kreikan tilanne ja, ja niin poispäin. Tämä ajatuksen perusta oli se, että asiaa työstetään vielä lisää, mutta että löydettäisiin joka tapauksessa jo ennakolta ratkaisu tuleviin ongelmatilanteisiin. Well, thank you, Commissioner. We're very grateful to you. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi meillä on kysymys herra Andorille, kun hän on valmis. And the question is number ja kysymys on numero 30 rouva Tikalta. Aiheena tässä on Euroopan unionin toimet köyhyyden torjumiseksi. Hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia oikein paljon puhemies, arvon jäsenet. Ymmärrän huolenaiheet, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Euroopan, Euroopan kansalaisten hyvinvoinnista, työllisyydestä, sosiaalisesta suojasta ja köyhdevästä taistelusta. 2010 on Euroopan teemavuosi sosiaalisen syrjinnän ja köyhyyden vastaisessa taistelussa. Tarkoituksena on lisätä sosiaalisten ongelmien tieto, tai, tietoisuutta niistä ja tämä vuosi ei ole ainoastaan hyvä tilaisuus keskustella köyhyydestä, vaan myöskin sitoutua sen vastaiseen taisteluun ja uudistaa tämä poliittinen sitoumus myöskin EUn tasolla, tasolla ja jäsenvaltioiden keskuudessa, jotta tarjotaan mahdollisuus tälle uudelle sitoumukselle. Euroopan komissio sisällytti uuteen Eurooppa 2020 strategiaansa tärkeänä tavoitteena köyhyyden vastaisen taistelun tarkoituksena on vähentää köyhyyttä neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Köyden vastainen taistelu tarvitsee, tai siihen tarvitaan yhteisvastuuta. Nämä ovat tärkeitä asioita ja ne ovat myöskin mukana tässä strategiassa. Tätä tavoitetta tukee myöskin aloite, jota, jonka nimi on Euroopan, eurooppalainen foorumi köyhyyden vastaisessa taistelussa, jotta saadaan aikaiseksi eh, tai voidaan lisätä työpaikkoja. Tarvitaan globalisaation rahastoa ja mikroluottoaloitetta. Toimet, joita yksi, joihin yksittäiset jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, ovat erittäin tärkeä, tärkeitä, mutta kuitenkin täytyy vielä tehdä enemmän, jotta voidaan varmistaa, että korkean tason työpaikat ovat kaikkien saatavilla, mutta köyhyyden poistaminen, sen täytyy mennä vielä pidemmälle kuin työllisyyskysymykset ja niin kuin tässä 2020 tiedonannossa myöskin otetaan huomioon, tarvitaan hyvää, hyvin suunniteltua sosiaalista suojaa, jotta voidaan estää köyhyys ja syrjäytyminen. Jäsenvaltiot ovat vastuussa äh, sosiaalisen äh, turvajärjestelmien rahoituksesta. Komissio tukee niitä tässä. Tärkein kumppani tässä avoimessa koordinaatiomenettelyssä on komissio ja se edistää näitä prioriteetteja, tarjoaa valvontapuitteet ja myöskin helpottaa työtä. Nyt on esimerkiksi tehty jo valiovertailua lapsiköyhyydessä ja myöskin kriisin estämisessä. Nämä puheenjohtajakaudet käsittelevät näitä aloitteita ja yksi tärkeimmistä oli tämä romani huippukokous. Sillä on myöskin suuri vaikutus köyhyyskysymyksiin ja köyhyyden poistamiseen. Belgian puheenjohtajakauden aikana tarkoituksena on valmistella aloite lapsiköyhyyden vähentämiseksi, mutta meidän ei tule eh, työskennellä ainoastaan hallitusten, kansalaisjärjestöjen kanssa, koska ilman niitä emme voi täysimääräisesti saavuttaa tai emme saa menestyksekkäästi lopetettua näitä ohjelmia ja tuemme kansalaisjärjestöjä, jotka käsittelevät sosiaalista suojelua ja köyhyyden vastaista taistelua. Nämä ovat tärkeimmät asiat ja ne kattavat eri toimia komission taholta. Kiitoksia. Thank you. Kiitokset teille ja sitten rouva Tikau lisäkysymys, puoli minuuttia. Domnule komissar, mulțumesc pentru răspuns. Kiitos puhemies. Kiitokset tästä vastauksesta. Mutta olisin kuitenkin mieluusti käynyt lisäkeskustelua siitä, miten teollisuus ja, ja sen taaksepäin meno jäsenmaissa pitäisi ottaa käsittelyn kohteeksi. Sen teollisuuden piirissä on mahdollista lisätä nimenomaan korkeatasoisia työpaikkoja ja siksi edellyttäisinkin Euroopan komissiolta konkreettisia ehdotuksia sen suuntaan, minkälaisia hyviä teollisuustyöpaikkoja voitaisiin luoda. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Indeed. Eh, Todellakin. Enemmän ja parempia työpaikkoja. Tämä on mukana Eurooppa 2020 strategiassa myös. Haluaisin kiinnittää huomiota ne kahteen muuhunkin seikkaan. Yhden jo mainitsinkin, eli keskittymisen köyhyyteen. Mutta sitten toinen seikka on eurooppalaisten työpaikkojen laatu ja määrä. meillä on tämä lippulaiva-aloite uusia, uutta osaamista ja uusia työpaikkoja. Tämä on Eurooppa 2020 kestävä kehitys pilarissa. Ja tässä on myös ohjelma teollisuuspolitiikasta. Tämä on tähdellinen kysymys tämän kys- esille otetun kysymyksen kontekstissa, koska täytyy todella tunnustaa se, että Euroopan unionin välineiden ei pitäisi kohdentua pelkästään esimerkiksi globalisaatiorahaston vaikutuksiin. Tällähän on tärkeä rooli köyhyyden torjumisessa ja työpaikkojen menetyksen torjumisessa silloin, kun yritykset päättävät lähteä Euroopasta. Mutta ensimmäistä kertaa nyt hyvin pitkään aikaa meidän täytyy todella pohtia kestävää kestävän talouden teollisuuspolitiikkaa. Ja tämä kysymys vahvasti liittyy myös teollisuuspolitiikkaan ja yritysten uudelleen sijoittumiseen. Olen pitkälti yhtä mieltä kanssanne siitä kuitenkin, että ilman kattavaa talouspolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa me emme voi menestyksekkäästi torjua myöskään köyhyyttä. Thank you. Kiitokset. Minulla on kaksi lisäkysymystä tähän aiheeseen. Ensin herra Obermeier, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Juuri talouskriisin aikana sosiaalista väärinkäyttöä tapahtuu. Tietääkö komissio, että Keski-Euroopassa tällaista sosiaalista väärinkäyttöä tapahtuu esimerkiksi uusista jäsenvaltioista – on, ihmiset ovat saaneet tällaista lisämaksua ja sitä on käytetty väärin. Ja aikooko komissio nyt antaa yksittäiselle valtiolle välineitä käsiin, millä tällaista väärinkäyttöä voitaisiin estää? Thank you. No. Kiitoksia. Herra Chuntas, 30 sekuntia. Mr. Uh, sorry, Mr. Andor. Mr. Chun. Anteeksi. Ensin herra Chuntasin kysymys, sitten voitte vastata molemmille. Kirje Pitrope, Stinelava. Kiitos puhemies. Arvoisa komissaari, Yli 20 prosenttia kreikkalaisista elää köyhyysrajan alapuolella ja 34 prosenttia on työttöminä. Monet työntekijät, vaikka he olisivatkin työssä, ovat äärimmäisen köyhiä. Äsken kuusimme, ku, kuulimme köyhyysmääritelmän ja mielestäni ainakin Kreikassa tämä johtuu siitä, että liberalistinen malli on epäonnistunut ja, ja sama koskee myöskin 2020-strategiaa. Haluaisinkin kysyä, mihin perustatte uudet prosenttiluvut? Edellytettekö mahdollisesti, että hyvän tekeväisyyden avulla asia saadaan järjestyksen. Mielestäni 2020 strategia pitäisi todella nyt raskalla kädellä korjata. Thank you. Commissioner, you have the floor. Kiitoksia sitä komission jäsen. Uh, Kiitos. Aloitan nyt vastaamalla tähän toiseen kysymykseen, jos sallitte. On todellakin todella tärkeää, että on uh, hyvin vakaa makrotalouden ympäristö ja vasta, vasta viittasin jo tähän kaiken kattavaan talouspolitiikkaan, jotta voidaan luoda mahdollisimman vakaa ympäristö. Ja se, mikä tässä mainittiin, tämä uusi liberaali trendi viime vuosikymmenellä, sitä täytyy tarkastella uudestaan Eurooppa 2020. Sanoin, että siinä on paljon aloitteita. Mainitsen tässä nyt luvun, joka liittyy rahoitussääntelyyn. tämä on erittäin suuri muutos verrattuna aikaisempaan säännöstöön. Tarkoituksena on vakauttaa makrotalouden ympäristö, joka myöskin vapauttaisi verojärjestelmät paineista, joiden tarkoituksena on tukea sosiaaliturvajärjestelmiä ja työllisyyspolitiikkaa niin ikään. No, sitten mitä tulee näihin väärinkäytöksiin ja sosiaaliturvajärjestelmien tehokkuuteen, kriisi on todellakin testi tässä mielessä. No se, mitä komissio voi tehdä, on se, että se käyttää avointa koordinointimenettelyä ja analysointi- ja raportointikapasiteettia, jotta se voi auttaa jäsenvaltioita fokusoimaan keskittymään paremmin sosiaaliturvatoimiin. Haaste kriisi aikoina, joka mainittiin kysymyksessä, mutta myöskin tulevina aikoina, kun eri jäsenvaltiot kohtaavat verovakauttamiskysymyksen, niin tämä todellakin tulee olemaan testi niille. Me emme varmastikaan helposti löydä näitä resursseja köyhyyden torjumiseksi. Meidän täytyy jakaa kokemuksia siitä, miten välineitä voidaan käyttää paremmin, miten voidaan nämä varat kohdentaa näihin haavoittuviin ryhmiin paremmin. Thank you, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavaksi siirrymme kysymykseen numero 31. Rouva Vasiliu tulee vastaamaan tähän. Kysymyksen on esittänyt herra Papa Nikolau. Ja aiheena on kulttuuri 2007-2013 ohjelman arviointi. Olkaa hyvä, rouva komission jäsen. Voitte aloittaa, kun olette valmis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη. Όπως... Puhemies, hyvät edustajat, niin kuin herra Papanikolaou varmasti muistaa, kulttuuriohjelma on ohjelma, joka perustuu aikaisemmalle ohjelmalle ja, ja ylipäätään Euroopan unionin maiden kulttuurillisen pohjan. Jäsenmaat osallistuvat ohjelmaan rohkaistakseen Euroopan kansalaisuusperiaatetta. Ja, ja kulttuuriohjelman tarkoituksena on edistää rajojen välistä liikkumista nimenomaan kulttuuritekijöiden eh, välillä ja tämä koskee kaikkia kulttuuri eri osa-alueita. Ylipäätään myöskin kulttuurinen vuoropuhelu on eh, tämä ohjelman kohteena. 749 eh, hakemusta on jätetty Euroopan komissiolle ja niihin on, myönteinen vastaus on annettu 256 hakemukseen. 167 hakemusta näistä koskee nimenomaan liikkuvuuskysymyksiä ja kulttuuripiiristä toimien henkilöiden liikkumista raja ylittäen. 2009 heinäkuussa Euroopan komissio teki arvion 2007 kulttuuriohjelman toiminnasta käytännössä. Ja siinä yhteydessä kiinnitettiin huomiota erityisesti tavoitteiden johdonmukaisuuteen sekä ohjelman vaikutuksiin. Vaikutusarvion teki hankintakilpailun kautta valittu riippumaton toimija. Ja olemme nyt siis saaneet ensimmäiset arviot kuten myöskin haastattelujen tulokset. Haastatteluja tehtiin ohjelmien johdon piirissä. Tämän vuoden aikana saamme vielä lisää tietoa tehdyistä tutkimuksista. Ja näiden tietojen perusteella Euroopan komissio tulee tekemään oman selvityksensä tilanteesta ja tulee esittämään sen, komissio tulee esittämään sen Euroopan parlamentille äh, mahdollisimman pikaisesti viimeisten kuitenkin tämän vuoden joulukuun loppuun mennessä. Mutta teidän on kuitenkin pidettävä mielessä se, että ohjelma ei ole suunnattu kansallisten jäsenvaltioiden viranomaisten suuntaan, vaan päinvastoin kulttuuripiirissä toimivien äh, henkilöiden ja instanssien suuntaan meillä on olemassa eh, pan-eurooppalainen eh, ryhmä, eh, joka vastaa ohjelmien suunnittelusta. Meillä on niin ikään ollut käytössä siis kaksi vuotta tällainen valvontakomitea ja sen ehdotuksesta koordinaatiota on laajennettu. Niin kuin sanottu, Euroopan komissio tekee jatkuvasti eh, valvontatyötä ja pyrkii eh, mahdollisimman nopeasti toteuttamaan käytännössä eh, parannukset, jotka perustuvat arvona, arvioinnin tuloksiin. Ja Ensi vuonna käynnistämme taas uuden ohjelman, joka kattaa vuodet aina vuoteen 2014 asti. Herra Papa Nikola on lisäkysymystä varten puoli minuuttia. Kiitoksia oikein paljon tästä vastauksesta. Niin, tämä on ensimmäinen kerta, että puhumme tästä menettelystä. Haluan toivottaa teille onnea ja menestystä työssänne. Se, että kansalaiset ovat herkistyneet tähän kulttuuriohjelmaan on erittäin tärkeä ja tämän täytyy olla meidän yhteinen toimemme. Tämä ohjelma viime aikoina sellainen, että se ei ole ollut merkittävä ainoastaan Kreikassa, kun ajatellaan näitä kulttuurikysymyksiä, varsinkin kun ajatellaan niitä asioita, jotka esimerkiksi lehdistössä on otettu esille – nämä ovat kulttuuriasioita, kulttuuriin liittyviä asioita. Mitä te komission jäsen teette? Kysehän ei ole ainoastaan näistä kysymyksistä, eikä tässä nyt ole tarpeen ainoastaan se, että tässä toimitaan tehokkaammin. No. Siis vain minuutti puoli, minuutti, puoli minuuttia tätä lisäkysymystä varten. Pahoittelen. Rova Vasiliu. In, uh... Kiitos. Haluan sanoa seuraavaa. En nyt halua tässä sanoa mitään liittyen näihin lehdistössä ilmaantuneisiin artikkeleihin. Jos me nyt alkaisimme reagoida tämän tyylisiin asioihin, niin se ei kyllä johtaisi mihinkään. Voin sanoa teille seuraavaa. Akropolis ja muut kulttuurinähtävyydet Kreikassa ja muissa maissa ovat kulttuurisen rikkauden lähde. Euroopan komissio on tänään hyväksynyt uuden järjestelmän, jonka tarkoituksena on suojella tällaisia suuria kulttuurinähtävyyksiä. Akropolis ja Panthenon, Parthenon kuuluvat näihin. Ja mielestäni tämä osoittaa sen, mitä Eurooppa ajattelee tällaista nähtävyyksistä. Kiitoksia. Sitten seuraava kysymys. Numero 32 herra Aylwardilta. Ruohonjuuritason urheilujärjestöjen toiminnan tukeminen ja rahoittaminen Euroopan unionissa. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Komissio täysin tunnustaa ruohonjuuritason urheilujärjestöjen tärkeän roolin eurooppalaisissa yhteiskunnissa. 2007 valkoinen kirja urheilusta, urheilusta keskittyy liittyy urheilun yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen ja siinä ehdotetaan useita toimia mukaan lukien terveyttä edistävän fyysisen aktiviteetin edistäminen, sosiaalinen mukaanotto ruohonjuuritason urheilujärjestöissä ja vapaaehtoistyö urheilussa. uusi Euroopan unionin, uudet Euroopan unionin toimivaltuudet urheilualueella korostavat alan erityisluonnetta, sen sosiaalista ja koulutuksellista luonnetta ja sen rakennetta, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Tämä antaa puitteet myös tuleville Euroopan unionin toimille ja antaa suuntaa Euroopan unionissa urheilun edistämiselle ja eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämiselle urheilualalla. Komissio aikoi esittää ehdotuksia, aloitteita, jotta voitaisiin panna täytäntöön Lissabonin sopimuksen määräyksiä urheilun alalla myöhemmin tänä vuonna. Tulemme ottamaan huomioon tarpeen vahvistaa ruohonjuuritason urheilualaa. Aivan oikein myös kysymyksen esittäjä osoittaa tässä, että ruohonjuuritason urheilujärjestöillä on edessään suuria haasteita nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa. Tällä hetkellä toteutetaan EU-tutkimusta sisäisistä markkinaesteistä urheilun edistämiseksi. Tässä keskitytään ruohonjuuritason urheilujärjestöjen haasteisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla tärkeimmät rahoituksen lähteet ja tunnistaa eri jäsenvaltioissa käytössä olevia rahoitusmalleja eri urheilulajien osalta. Tavoitteena on myös analysoida EU-sääntelyilmapiiriä ja kansallista politiikkaa, jolla on vaikutusta urheilurahoitukseen. Tämän lisäksi tilastossa täytyisi tuoda esille myös tehokkaita liike-elämän malleja, joilla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin, kuten esimerkiksi talouskriisin vaikutukseen julkisen sektorin talousarvioon. Ja tarkoituksena on myös identifioida tapoja, joilla voitaisiin vahvistaa Euroopan unionin laajuisesti ruohonjuuritason urheilua. Rohjuuritasun urheilujärjestyksen järjestöjen rahoitus, johon arvon jäsen viittasi, tämä tutkimus myös tehtiin tämän suuremman tutkimuksen puitteissa. Ja nämä kuulemiset, alustavat tulokset on esitetty konferenssissa, jossa käsiteltiin ruohonjuuritason urheilujärjestöjen kestävää rahoitusta sisämarkkinoilla. Tämähän järjestettiin 16. helmikuuta Brysselissä. Konferenssin lopputulokset tullaan pian julkaisemaan sisämarkkina ja palvelu, sisämarkkinapalvelujen pääosaston nettisivuilla. Kiitoksia. Mr. Elwood. Kiitoksia herra Aylward. Lisäkysymys puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää komissaaria tästä vastauksesta. Ja mielestäni hänen sitoumuksensa on hyvä, joka liittyy tähän asiaan ruoanjuuritasolla, koska tässä nyt puhutaan Lissabonin sopimuksen ratifioinnista. Mielestäni hyvä, että EUlla nyt on tässä kompetenssia. Voiko komissio kertoa, miten se aikoo muotoilla tämän urheiluohjelman ja miten me voimme odottaa seuraavaa tiedonantoa komission suunnalta liittyen tähän kysymykseen? Saatte puheenvuoron. Niin, todellakin tämä tiedonanto, jonka aiomme antaa, me Aiomme antaa siis tiedonannon urheilusta tänä kesänä ennen kesätaukoa. Tulemme julkaisemaan tämän tiedonannon, joka luo puitteet vahvistetulle yhteistyölle ja uudelle agendalle urheilun alalla Euroopan unionin tasolla. Aiomme myös antaa päätösluonnoksen EUn kaksivuotisesta urheilutukiohjelmasta 2012-2013 vuosille. Tietysti tässä välillä, kuten oikein hyvin tiedätte, Meillä on tämä voimassa oleva urheilutoiminta 2009-2011, jossa keskitytään nimenomaan ruohonjuuritason urheiluun ja urheilun yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. Toiminnat vuodelle 2009 on jo hyväksytty ja ne pannaan täytäntöön tänä vuonna vuoden 2010 toimet on myös hyväksytty. Ja muutaman kuukauden kuluttua tämä suunnitelma tulee olemaan valmis. Ja mm, meidän talousarviomme mukaisesti, ja kuten tiedätte oikein hyvin, valitettavasti vuoden 2010 talousarvita leikattiin 6 miljoonasta 3 miljoonaan. Ja tietysti vuoden 2011 talousarviosta riippuen meillä on uusia toimia, uusia testejä, joiden avulla voidaan sitten muotoilla tätä 2012-2013 vuosien ohjelmaa. Kiitoksia. Herra Boras, lisäkysymys puoli minuuttia. Komisarz, e, chciałem ogromnie podziękować za deklarację stworzenia... E, Komissaari, haluaisin kiittää teitä siitä, mitä totesitte uudesta strategiasta urheilun alalla. Mutta haluaisin myöskin mainita jotakin sitä, mitä, mistä juuri keskustellaan kulttuurivaliokunnassa. Kyse on uusista avaintoimivaltuuksista. Esimerkiksi Euroopan unionin tietämyksestä, siitä mitä tiedetään urheilusta. Komissio painottaa asioita, kuten urheilua, ja Euroopan unionin tietämystä tästä asiasta ja kulttuurista, joten tämä on erittäin tärkeä asia, kun ajatellaan meidän identiteettiämme. Komissiosen. Niin todellakin, kun puhun tässä urheilun yhteiskunnallisesta roolista, niin asiat, jotka liittyvät koulutukseen, ne ovat erittäin tärkeitä. Ja vielä tärkeämpää on koulutus yhteisen eurooppalaisen identiteetin kannalta – ja tämä tullaan varmasti ottamaan vahvasti esille, kun muotoilemme tätä pysyvämpää urheiluohjelmaamme. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Nyt tämä kysymys on hoidettu ja sitten seuraavat kysymykset on esitetty komission jäsen Kallasille, joten pyytäisin teitä nyt siirtymään tuohon eturivin paikalle. Ensimmäinen kysymys on kysymys numero 33 Jim Higginsiltä, ja tässä aiheena ovat maantiekuolemat. When you're ready, Commissioner, you have the floor. Kun olette valmis, niin saatte puheenvuoron. Thank you, Mr. Kiitoksia, puhemies. Kolmannen eurooppalaisen maantieturvallisuuspuiteohjelman puitteissa koko joukko toimia täytäntöön pantiin. Nämä liittyivät esimerkiksi maantieinfrastruktuuriin. Euroopan parlamentti on nyt tässä mukana yhteispäätösmenettelyn turvin, mutta tässä tarvitaan kuitenkin lisätoimia. Komissio työstää tällä hetkellä Euroopan maantieturvallisuusstrategiaa seuraavalle vuosikymmenelle. Se painottaa täytäntöönpanon ja sanktioiden merkitystä, esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista ja ylinopeutta. ei voida ymmärtää, että näitä, näistä asioista, asioista ei rangaista. Ja tästä syystä nyt tarkoituksena on ottaa kaikki asiat huomioon, kun uudistetaan tämä direktiivi ja tämä on saanut parlamentin täyden tuen, mutta neuvosto kuitenkin blokerasi sen. Komissio aikoo edetä tämän, tällä ehdotuksella. Valvonta, sanktiot ja koulutus ovat näitä painopistealueita. Täytyy myöskin tehdä aloitteita liittyen alkoholiin ja ylinopeuteen. Tarvitaan alkolokseja ja myöskin ohjausta uusille ajajille. Komissio aikoo puuttua näihin ongelmiin, konkreettisiin toimin. Mitä tulee infrastruktuurin, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet lainsäädäntöä, mikä liittyy turvallisuusvaatimuksiin Euroopan laajuisissa verkostoissa. Ja totta kai komissio myöskin valvoo jäsenvaltioiden täytäntöpanoa, mutta tu, teiden turvallisuus, infrastruktuuri, nämä eivät rajoitu ainoastaan äh, su, kymmenen suurimpaan äh, tiehen, vaan suurin osa onnettomuuksista tapahtuu äh, pienemmillä teillä, joten tarkoituksena on laajentaa tämänhetkistä lainsäädäntöä myöskin näille pienen, koskien näitä pienempiä teitä. Tarvitaan infrastruktuurihankkeita, jotta voidaan ottaa myöskin turvallisuuskysymykset huomioon. Haluan myöskin painottaa, että turvallisuus, turvallisuus on yhteinen vastuu. Instituutiot, paikallistasot ja kansalaiset osallistuvat näihin yhdessä. Seuraava eurooppalainen maantieturvastrategia esittää koko joukon toimia ja tarkoituksena on saada aikaan yhteinen maantieturvallisuusalue, joka on osa tätä yhteistä liikennealuetta. Kaikki eurooppalaiset näin hyötyvät siitä, että turvallisuus on samalla tasolla kaikissa Euroopan maissa. Kiitoksia, herra Higgins. Lisäkysymys. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä komission jäsentä kuunnellessa tulee selväksi, että hän on tehnyt erittäin paljon työtä alkoholin ja ylinopeus onnettomuuksien vähentämiseksi. Tämä on suuri ongelma. Juopuneena ajaminen tai huumeiden alaisena ajaminen, ne aiheuttavat hyvin paljon maantiekuolemia Euroopassa 10 000 ihmistä vuosittain kuolee näiden syiden takia. Meidän täytyy tehdä enemmän huumeiden torjumiseksi. Tämä huume, huumeiden alaisena ajaminen on suuri syy maantiekuolemiin. Ja todellakin suosittelen komission jäsenelle, että meidän täytyy tehdä paljon enemmän. Olen iloinen kaikista näistä tutkimuksista, mutta meidän täytyy saada paljon enemmän aikaan. Kiitoksia oikein paljon arvon jäsen. Totta kai voin ainoastaan tässä jakaa huolenne, mutta ongelma, kuten tiedätte, on se, kun on hyvin kehittynyttä teknologiaa sille, että voidaan löytää henkilöitä, jotka ovat alkoholin vaikutuksen alaisena, niin vaikeampaa on havaita sellaiset henkilöt, jotka ovat huumeiden vaikutuksen alaisena, joten meidän täytyy vahvistaa tutkimusta, jotta voimme saada tällaista teknologiaa, koska nythän tämä voidaan todeta ainoastaan silmämääräisesti. Mutta jos ihmisiä voitaisiin valvoa eri tavoin, niin sitten nähtäisiin, että onko jokin ongelma olemassa, mutta me tietysti tarvitsemme tässä hiukan enemmän vielä. Kiitos. Kaksi lisäkysymystä. Tässä on ainoastaan kaksi lisäkysymysmahdollisuutta tämän kysymyksen esittäjän lisäksi, joten herra Batsiitis ja herra Tsuntis saavat tässä vielä puheenvuoron. Herra Batsiitis ensin, puoli minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Kiitokset ehdotuksestanne, jonka tuossa esititte. Haluaisin kuitenkin kysyä teiltä, ettekö ole sitä mieltä, että matkapuhelinten käyttö ajaessa on myös yksi tärkeä syy maantiekuolemiin? Tutkimukset osoittavat, että kuljettajien huomiokyky heikentyy matkapuhelimen puhuttaessa aivan yhtä paljon kuin jos he ajaisivat huumeiden alaisena. Toinen riskitekijä on myös pimeässä ajoin, ajo. Samoin raskaat ajoneuvot ja teidän huono kunto vaikuttavat tiekuolemiin. Eikö meidän pitäisi enemmän keskittää toimia siihen, että siirretään tuotteiden kuljetusta maantieliikenteestä rautatieille? Herra Tsuntis, puoli minuuttia. Αυτό που λέμε τροχαία ατυχήματα κατά τη γνώμη... Kiitos. on äh, vakava ongelma. Usein on puhuttu tien äh, liikenneongelmista, äh, mutta usein syyt ovat varsin moninaiset. Suorastaan monet syyt voivat aiheuttaa sama onnettomuuden. Myöskin kaupungeissa tapahtuu suuria onnettomuuksia ja usein polkupyöräilijät ja jalankulkijat joutuvat uhreiksi minkälaisia mahdollisuuksia meillä on, jotta voisimme saada aikaiseksi nollatilanteen, eli sellaisen tilanteen, jossa jalankulkijoita ja, ja pyöräilijöitä ei enää joutuisi onnettomuuksien uhriksi, uhreiksi. Millä tavoin suojelemme uhreja ja heidän perheitään? Miten pääsemme tilanteeseen, jossa ennaltaehkäisy toimii? Kiitoksia, herra Kallas. Thank you much. Kiitokset, hyvä puhemies tietystikin kuljetusmuodon muuttaminen no, tieliikenteestä rautateille on selvä preferenssi myös komissiolle, mutta näinhän on ollut jo vuosikymmenten ajan toiveena. Nyt meidän täytyy löytää nämä pullonkaulat, jotka estävät meitä hyödyntämästä. Meidän täytyy pystyä nyt pääse, pääsemään eteenpäin tässä. No, matkapuhelinten käyttö on joissakin maissa, ainakin omassa maassani, kielletty ajon aikana. Siihen ei saa vastata, jos kuljettaa ajoneuvoa. Sitten nämä toimet, joilla voitaisiin vastata maantiekuolemien vähentämiseen. Komissiolla oli toimintasuunnitelmassaan kunnianhimoisia tavoitteita leikata uhrien määrää 50 prosentilla. No 50 prosenttiin ei päästy, mutta maantiekuolemia pystyttiin vähentämään merkittävästi. Nämä ovat tietysti yhteisiä ponnisteluja, mutta jäsenvaltiot ovat tärkeässä asemassa omassa maassani esimerkiksi. On jopa kolminkertaisesti pystytty vähentämään näitä maantiekuolemia ja koskaanhan me emme Tulee täysin nollatason onnettomuuksien osalta pääsemään, mutta me voimme kyllä paljon tehdä vähentääksemme maantiekuolemia. Ja tietysti tämä on hyvin monitahoinen ongelma. Tässä ovat mukana koulutus, paremmat tieolosuhteet, alkoholin käytön vähentäminen ja niin edelleen. Uh, Kiitoksia. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen, jonka ovat esittäneet äh, Ivo Bele ja Frida Brepols 33-35 kyse on junaonnettomuudesta Bäysingenissä ja elektronisista turvallisuusjärjestelmistä. Komission jäsen. Kiitoksia arvon jäsenet. Tämä onnettomuus Bäysingenissä 15. helmikuuta 2010 oli erittäin sok- sokerava tragedia ja tämän onnettomuuden jälkimainingeissa E, esiintyi erittäin, tai voidaan esittää e, kysymyksiä liittyen turvallisuuteen. Tekninen tutkimus on käynnistetty EU-turvallisuusdirektiivin puitteissa. E, belgialaisten täytyy tämä täytäntöönpanna kaksi tutkijaa eurooppalaista rautatieliikennevirannosta myöskin osallistui tähän – muutama tunti sen jälkeen, kun onnettomuus tapahtui. Haluaisin painottaa sitä, että niin pitkään kun onnettomuuden syytä ei ole voitu selvittää, niin ei voida myöskään tehdä johtopäätöksiä. Niin kuin usein on, ikävä kyllä tilanne on se, että näissä on linkki eurooppalaisiin sääntöihin, kun tällaisia onnettomuuksia tapahtuu. Ja haluaisin nyt olla tai tehdä selväksi sen, että kun markkinat avautuvat ja tämä ala on avattu kilpailulle, on myöskin esitetty puitteisto, joka liittyy rautatieturvallisuuteen. Me olemme hyvin tarkasti valvonneet jotta voimme varmistaa sen, että tämä kilpailun avaaminen ei ole vaikuttanut kielteisesti rautateiden turvallisuuteen, eikä ole myöskään voitu tällaista osoittaa. En näe mitään suhdetta myöskään tämän onnettomuuden ja sen mielipiteen välillä, jossa esitettiin, että infrastruktuuri olisi puutteellista. Mielestäni nämä asiat ovat ainoastaan asioita, joita on otettu esille, koska ei ole syytä voitu löytää. Valvontajärjestelmä voidaan tässä ottaa uudistuksen kohteeksi, koska näitä järjestelmiä on erilaisia. Eri kansallisten järjestelmien yhteensopimattomuus on suurin ongelma koska esimerkiksi rajoilla täytyy vetureita vaihtaa tai järjestelmiä muuttaa. Tämä on kehitetty Euroopan tasolla ja tällä hetkellä tämä järjestelmä on EMTS ERTMS. Kun ajatellaan ajoitusta, useimmat kansallisista järjestelmistä on perustettu 80-luvulla ja uudistaminen on hyvin kallista. Useimmissa maissa, joissa tällaiset järjestelmät ovat osittain käytössä, ja tämäkin kesti 20 vuotta ERTMS spesifikaatioita on ollut olemassa vuodesta 2000 jälkeen. Eri pilottihankkeitakin on tässä vuosien varrella ollut. Tällä hetkellä kymmenen jäsen, kymmenellä jäsenvaltiolla on tällaiset linjat ja eh, hankkeita on melkein kaikissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Belgiassa Aachenin ja Liesin välinen linja on näin varustettu nämä järjestelmät ovat 20 vuotta rinnakkaisia kansallisten järjestelmien kanssa. Toiset jäsenvaltiot hyötyvät enemmän eurooppalaisesta järjestelmästä kuin toiset. Esimerkiksi Italia, italialaiset ja espanjalaiset suurnopeuslinjat on jo varustettu näin, ja samoin myöskin Luxemburgissa, kun taas 15 jäsenvaltiossa on vain näitä pilottihankkeita. Pitää myöskin panna merkille, että automaattiset turvallisuusjärjestelmät ovat ainoastaan yksi elementti, jotka vaikuttavat verkoston turvallisuuteen. Hyvä huolto, koulutus, tasoristeyksissä esimerkiksi ovat muita komponentteja tässä turvallisuuskysymyksessä. Jos me otamme laajemman kirjon näistä turvallisuusindikaattoreista, voidaan nähdä, että turvallisuus Euroopan tasolla on melko korkea. Kiitoksia ensin herra Belen ja sitten vielä Prepols lisäkysymyksiä varten. Herra Belen ensin, puoli minuuttia. Thank you, thank you Kiitos puhemies. Kiitos myöskin komissaarille. Mitä voimme nyt tästä tragediasta oppia? viranomaisten ja nimenomaan Belgian viranomaisten, kuten myöskin Belgian parlamentin, on äh, otettava kanta ja asetettava tutkintalautakunta. Äh, Luonnollisesti myöskin veturikuljettajan henkilökunnan työkuva on mietittävä. Mutta haluan vielä kerran kysyä teiltä, minkälaisia vaikutuksia kilpailua avaamisella on? Kiitokset komissaarille annetuista vastauksista. Te annoitte tiettyjä täsmällisiäkin vastauksia, mutta ette kuitenkaan vastannut minun esittämäni kysymykseen, eli siihen, että 2008 vuonna Euroopan komissio totesi, että tilanne on varsin puutteellinen Belgiassa ja, ja siinä yhteydessä puututtiin toimijoiden riippumattomuusongelmaan. Miten kauan NMBS saa vielä aikaa uudistuksen tekemisen Belgiassa? Komissio. First, uh... No ensinnäkin operaattoreista ja sosiaalista kysymyksistä. Tietysti me voimme tarkastella hyvinkin syvällisesti ja analysoida tilannetta, koska tietysti jos meillä on tätä kilpailua ja intensiivisempää liikennettä, niin silloin täytyy myös sosiaalisia aspekteja tarkastella syvällisemmin. Meillä on jo nyt paljon sääntelyä esimerkiksi ilmailuliikenteen kapteenien osalta. Meillä on myös ajoaikadirektiivit maantieliikenteessä ja vastaavia asioita. Ja ajoaika kontrollin pitäisi päteä kaikkiin kuljettajiin, mukaan lukien veturin kuljettajiin. Meidän pitäisi siis mielestäni hyvin syvällisesti tarkastella näitä asioita. Ja sitten tietysti ainahan on myös kansallista lainsäädäntöä, ja nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä myös kansallisille lainsäätäjille. Mutta todellakin nämä ovat sellaisia asioita, joita pitäisi tarkastella. Komissio vuonna 2008 antoi Belgialle perustellun lausunnon siitä, että Belgialla ei ole turvatakuita siitä, että rautatieyritysten valvonta olisi riippumattomissa käsissä. Belgialaisviranomaiset vastasivat tähän komission kysymykseen ja ovat analysoineet tilannetta. rautatie liikenneonnettomuus oli todellakin traaginen tapahtuma Pääsingissä ja tällaisia pitäisi pystyä välttämään. Mutta koskaanhan me emme maailmassa pääse täysin, täyteen nollatilanteeseen onnettomuuksien osalta. Tämä on hyvin monimutkainen tilanne ja varmasti tämä onnettomuustutkimus tulee tuomaan meille myös konkreettisia syitä onnettomuuden takana olevista syistä. Usein tässä on paljon ö, monia tekijöitä mukana. Inhimilliset tekijät hyvin suuressa määrin, esimerkiksi pysähdysmerkin ohittaminen ja niin edelleen, mutta ei tässä välttämättä löydy mitään yksinkertaista syytä tälle onnettomuudelle. Herra Boris, puolen minuutin lisäkysymys. szanowny panie komisarzu myślę że z tej tragedii e, powinniśmy wyciągnąć wnioski oczywiście Tämä on tragedia, josta meidän täytyy oppia. E, tietysti tutkimus tulee selvittämään se, että oliko kyseessä tekninen ongelma, systeeminen ongelma vai inhimillinen erehdys. Komissaari, uskotteko, tai milloin uskotte, e, että tämä ERTMS täytäntöön pannaan? Ettekö usko, että henkilö ja kuljetusliikenteessä pitäisi olla eurooppalainen laatu- ja turvallisuusjärjestelmän mittausväline. Komission jäsen. Suunnitelmana on ERTMS ottaa käyttöön järjestelmänä tärkeimmillä eurooppalaisilla rautatie reiteillä vuoteen 2015 mennessä ja me toivomme, että tämä järjestelmä pannaan täytäntöön, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaikki rautatielinjat, eritoten alueelliset linjat, olisi varustettu näillä korkean tason varusteilla. Muitakin järjestelmiä tarvitaan, mutta siis käyttöönottosuunnitelma on olemassa. Tämä on erittäin suuri ja kallis investointi. Eurooppalainen laatumittausjärjestelmä on hyvä ajatus Ja kun ilmaisin näkemykseni siitä, että kehitettäisiin liikennettä kokonaisuutena Euroopalle, mahdollisesti nimeten tämän eurooppalaiseksi yhtenäiseksi liikennealueeksi, niin tämä tietysti tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy yhdenmukaistaa laatuvaatimuksia. Palveluiden laadun täytyy olla tasapuolista ja erittäin korkeatasoista. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavan kysymyksen on esittänyt herra Vlosovic. Kyse on kesä- ja talviaikaan siirtymisestä. Komissaari, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Totta kai meillä on direktiivi tammikuulta 2001. Neuvosto ja parlamentti hyväksyvät tämän direktiivin liittyen kesäaikaan Euroopan unionissa ja tämä direktiivi harmonisoi kalenterin kesäajan käytöstä EU:ssa. Tämä on yhdeksäs direktiivi kyseisestä aiheesta vuodesta 80, jolloin ensimmäinen kesäaikadirektiivi hyväksyttiin. Näiden direktiivien pohjalta komissio esitti raportin vuonna 2007 siitä, mitä vaikutuksia tällä kesäaikaregimillä on. Tästä havaittiin, että kesä ajalla ei ole mitään kielteisiä vaikutuksia. Tämänhetkiset järjestelyt eivät aiheuta huolenaiheita. Euroopan unionin jäsenvaltioissa yksikään jäsenvaltio ei ole vaatinut tai sen jälkeen, kuin tämä raportti esitettiin, ole vaatinut mitään muutoksia arvoisa edustaja. E, olen vastuussa liikenteestä, olin Viron hallituksessa ja tiedän kyllä, mikä on tämän kysymyksen taustalla. Vuonna 2000 me poistimme tämän kellojen siirtämisen, joten me muutimme tätä regiimiä ja nyt pidämme kiinni yhdestä ajasta ja vuonna 2002 sitten käänsimme takaisin ja otimme kesäajan uudestaan käyttöön, joten minulla on tästä henkilökohtaista kokemusta. Ja kaksi ikävää asiaa tapahtui sillä välin, kun tämä askel otettiin 2000, se oli erittäin, tai sitä ei hyväksytä. Ensimmäinen oli se, että päivän valo, eli siis aamu on erittäin valoisa, mutta ja siis ilta on sitten liian nopeasti pimeää, jos esimerkiksi tulee töistä ja haluaa sitten liikkua tai tehdä jotain lasten kanssa, niin on jo ilta. ihmiset eivät pitäneet tästä ollenkaan ja toiseksi totta kai tässä sitten mentiin täysin sekaisin näissä aikatauluissa, voitte kuvitella kaikki matkajärjestelyt esimerkiksi muihin maihin menivät sekaisin Joten me sitten otimme takaisin tämän kesäaikajärjestelyn, sen, että siirsimme kelloa, tai siirrämme kelloa kaksi kertaa vuodessa, ja ihmiset ovat nyt sitten iloisia, ja tätä kysymystä ei ole enää esitetty. Kiitos. Thank you, Commissioner. No, uh... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt kello on 19.35, olemme jo jäljessä aikataulusta. Haluaisin nyt hieman nopeuttaa asioita. Voisitteko pikkelästi vastata vielä herra Losovicin lisäkysymykseen ja sen jälkeen annan puheenvuoro vielä kahdelle lisäkysymykselle. Käymme vielä läpi Mitchellin ja Harkinin kysymykset, mutta ilman lisäkysymyksiä. Jos haluatte lisäkysymyksen esittää, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Herra puhemies, kiitoksia. Hyvä komission jäsen, Minulla on nyt on tällainen pikkuinen epäilys mielessäni. Jos ajatellaan yhdistynyttä kuningaskuntaa, niin se on eri aika vyöhykkeellä verrattuna Manner-Eurooppaan. Kellomme eivät tikitä samaa aikaa. liikennemielessä ei välttämättä ole kovinkaan hyvä aika näitä aikavyöhykkeitä yhdistää. Kuten totesin, minulla on henkilökohtaista kokemusta tästä, enkä näe mitään syytä sille, että tätä järjestelmää pitäisi jälleen muuttaa tai että pitäisi siihen tehdä muutoksia, että siitä tulisi vielä monimutkaisempi. kiitoksia komissaari. Seuraava kysymys on Rova Redingille. Ensimmäinen on herra Mitchelliltä, numero 37. Kyse on vapauden ja turvallisuuden välistä tasapainosta. Ja sitten viimeinen kysymys tänä iltana 38 on Marian Harkingista. Kyse on vapaaehtoistyötä koskevaa, koskevasta vihreästä kirjasta. Ei lisäkysymyksiä näihin. Te voitte tehdä lisäkysymyksen samoin Rova Haakin, mutta ei kukaan muu. Very nice to see you back, Vivian. Hienoa nähdä sinut taas täällä, Vivian question? Hmm. Could you give the answer, please? Saisinko vastauksen? President, thank you for... Kiitoksia puhemies, että odotitte. Perusoikeuksien suojelua ei pitäisi nähdä ristiriidassa terrorismin jatkuvalle torjunnalle. Näiden asioiden pitäisi kulkea käsi kädessä. Terrorismin torjuntaa täytyy toteuttaa täysin kunnioittain oikeusvaltioperiaatetta ja täysin kunnioittain perusoikeuksia sellaisina kuin ne ovat Euroopan unionin tasolla perusoikeuskirjassa kirjattuina. Tässä ei ole kysymys mistään kompromissista tai tasapainottamisesta erilaisten vaatimusten välillä, vaan molempien toteuttamisesta ilman kompromissin tekoa perusoikeuksista. Perusoikeuksien täyttäminen ei millään tavalla estä tehokkaiden turvallisuustoimien käyttöönottoja. Tämä on muuten tunnustettu myös Tukholman ohjelmassa, jossa vaaditaan Euroopan unionin toimielimiä varmistamaan se, että kaikki välineet, joita käytetään, ja siis välineitä täytyy käyttää terrorismin torjunnassa, näiden välineiden täytyy täysin kunnioittaa perusoikeuksia. Uskon siis, että tässä on kysymys tasapainosta eikä yhden tasapainottamisesta toisen kustannuksella. Herra Mitchell, puhemies, kiitoksia puhemies ja komission jäsen. Mitä minun tulee, terroristit ja rikolliset voidaan tässä vasaroida. Minä en ole siitä huolissani, mutta olen huolissani siitä, että me parlamentaarikkoina emme painota, emme Euroopan parlamentissa, emmekä myöskään jäsenvaltioissa sitä, että me odotamme sen tehtävän siten, että se suojelee ihmisiä, että ihmisten suoja otetaan tässä huomioon ja että lainsäädännöstä pidetään kiinni ja että tämä on todellakin tärkeää, että se otetaan huomioon tässä asiassa. Komissio jäsen. No, en voi olla kuin yhtä, kaut, yhtä mieltä arvon parlamentin jäsenen kanssa – Kuu, muistatte varmasti kuulemistilaisuudestani ja muistatte televiestintää sitä ennen. televiestintäkomission jäsenenä toimiessani pidin tietosuojaa erittäin tärkeässä asemassa ja tietosuoja direktiivihän juontaa juurensa vuodelle, vuodet, vuoteen 1995. Ja se hyväksyttiin, jotta voitaisiin sopeutua moderniin teknologiamaailmaan, mutta tein myös erittäin selväksi sen, että sen takia, että meidän täytyy suojella yhteiskuntaa, me emme voi vain luovuttaa yksityishenkilöiden henkilötietoja. Olen täysin ymmärtänyt sen, millä tavalla parlamentti on tässä argumentoinut SWIFT-asian osalta ja äänestänyt siitä. Ja komissio tulee ottamaan Euroopan parlamentin näkemykset huomioon työstäessään uutta mandaattia neuvotteluja varten niin, että saamme uuden SWIFT-sopimuksen aikaan amerikkalaisten kumppaneidemme kanssa. Sopimuksen, jossa tasapainotetaan terrorismin torjunnan tarvetta ja yksityisyyden suojan tarpeita. Kiitoksia. Seuraava viimeinen kysymys on 38 Rova Haakingilta. Vapaaehtoistyötä koskeva vihreä kirja komission jäsen. Arvoisa puhemies, olen pahoillani, mutta minulla ei ole tätä kysymystä. Selvä, jos ette ole saanut tätä kysymystä. Siis minulla on täällä paljon näitä kysymyksiä. 88, 95 ja 100 minulla on täällä. No niin, siinä tapauksessa siis teillä ei ole 38. Teidän täytyy antaa vastaus kirjallisena. Olen pahoillani, Rova Haakin. Jos haluatte puhua tässä puoli minuuttia, niin voitte sen kyllä tehdä micro. I shall be perfectly happy to get... No kyllä minä olen täysin tyytyväinen kirjalliseen vastaukseen komission jäseneltä. Um... Komission jäsen, onko teillä vastaus 39? I'm sorry, something has... Olen pahoillani, jokin on tässä järjestelyssä mennyt vikaan. Puhemies, olen hyvin hämilläni. Minulla on muita kysymyksiä kuin ne, joita nyt tässä pyydätte minulla – puhemies. Niin, siis täällä on eri numerointi, eli tässä Harkinin kysymys liittyi vapaaehtoistyöhön ja siitä tehtyyn vihreän kirjan. Ja herra Posselt, minulla on herra Posseltin kysymys. Haakin, haluatteko puhua lyhyesti ja sitten otamme lyhyesti Posseltin kysymyksen ja sitten päätämme. Thank you. Um, Kiitoksia. Toivoisin, että komission jäsen huolellisesti tarkastelisi sitä, mitä ehdotin, eli että vuotta 2011 voitaisiin pitää eurooppalaisena vapaaehtoistyön vuotena ja tämän jälkeen sitten kuultaisiin vapaaehtoisjärjestöjä ja niin edelleen ja ottaa sitten myös huomioon se, että voitaisiin käyttää joko ILO tai YK asiakirjoja niin, että voitaisiin arvottaa vapaaehtoistyötä Euroopan unionissa. Teidän tarvitsee vastata, koska teillä ei ole siitä. Te saatte vastauksen kirjallisena. Sitten viimeinen kysymys esittäjän herra Posselt. Perinteisesti jollakin alueella asuvat vähemmistöt. Teidän numeronne on 28. Kyllä, puhemies, voin vakuuttaa arvon parlamentaarikolle, että tämä vapaaehtoistyö, joka on siis erittäin tärkeä kysymys ja komissio työstää sitä, hän tulee saamaan oikeat vastaukset siihen, mitä hän on kysynyt. No niin, sitten mitä tulee tähän pitkään jollakin alueella asuvat vähemmistöt. Tämä on yksi niistä arvoista, joille Euroopan unioni on perustettu, se, että kunnioitetaan eh, niitä henkilöitä, jotka ovat vähemmistön jäseniä ja myöskin Lissabonin sopimuksessa tämä on erityisesti mainittu eh, artiklassa 2. Artikla 21 perusoikeuskirjassa kieltää erityisesti minkäänlaatuisen syrjinnän eh, jonkin kansallisen henkilön vähemmistön kielen ja alkuperän perusteella. Komissio aikoo pitää huolen siitä, että näistä perusperiaatteista pidetään kiinni, myöskin siitä, kun jäsenvaltiot panevat täytäntöön EU-lainsäädäntöä. On olemassa hyvin paljon EU-lainsäädäntöä ja ohjelmia, jotka voivat vaikuttaa siihen, että näiden henkilöiden tilannetta parannetaan. Komission tarkoituksena on yhdistellä nämä välineet, jotta voidaan puuttua näihin ongelmiin, jotka liittyvät vähemmistöjen tilanteeseen. Tiedätte, että on olemassa myöskin syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, jota käytetään, jotta voidaan varmistaa yhtäläinen kohtelu myöskin vähemmistöjen kohdalla. Komissio on myöskin hyväksynyt ehdotuksen uudesta direktiivistä, jota juuri josta juuri keskustellaan, joka laajentaa syrjinnän torjuntaa eri asioiden pohjalta, eli muiden kuin työllisyyteen liittyvien ongelmien ohjelta. Neuvoston puiteohjelma, jossa pyritään torjumaan näitä asioita rikoslainsäädännön pohjalta, ja myöskin vihan perustuvat rikokset on näin penalisoitu monissa jäsenvaltioissa. Komission tarkoituksena on seurata tämän puitepäätöksen täytäntöönpanoa mahdollisimman läheisesti ja myöskin asiantuntijaryhmä on luotu tätä varten. Meillä on myöskin perusoikeusvirasto, jolla on tärkeä asema komission avustajana. Ja myöskin vähemmistö kielineuvosto on olemassa. Haluan kertoa arvon jäsenelle, että toivon, että useammat jäsenvaltiot seuraisivat niiden esimerkkejä, jotka ovat jo allekirjoittaneet ja ratifioineet nämä tärkeät yleissopimukset. Herra Posselt, 30 sekuntia komission jäsen tämä viimeinen kohta vastasi siihen, mitä halusin kuulla. Onko olemassa välineitä myönteisen syrjinnän kohdalla tällaiselle perinteisesti jollakin alalla asuville vähemmistölle, koska siihenkin tarvitaan strategioita. Ja sitten onko tämä perusoikeusvirasto myöskin vastuussa tästä? Ja miten se organisoi nämä kontaktinsa kansalaisyhteiskunnan suuntaan, koska Tämähän on nyt tässä juuri kyseessä. Onko tässä myöskin perinteisillä vähemmistöillä rooli? Ei ole mitään epäreilumpaa kuin se, että näitä asioita käsitellään näin kuin nyt on käsitelty. Olen yhtä mieltä parlamentin jäsenen kanssa. Ei ole mitään sen epäreilumpaa kuin kohdella epätasa-arvoisesti eri ryhmiä meidän täytyy nyt miettiä, miten olemassa olevia valinoita voit, va, välineitä voitaisiin hyvin aktiivisella ja järkevällä tavalla käyttää. Perusoikeusvirasto. Sillä tietysti on joitakin tavoitteita, joita sen täytyy täyttää. Mutta jos Euroopan parlamentti tai komissio pyytävät perusoikeusvirastoa toteuttamaan tietyn tehtävän, niin perusoikeusvirasto varmasti näin tulee toimimaan – joten pyytäisin arvon parlamentin jäsentä toimittamaan minulle nämä kysymykset, joita hän haluaisi perusoikeusviraston käsittelevän. Ja minä sitten mietin, mitä voitaisiin tässä nyt myönteisellä tavalla toteuttaa. Kiitoksia, herra Tarabella. Me olemme nyt tässä kyselytunnin päättämässä, mutta jos haluatte vielä puolen minuutin puheenvuoron, niin voitte sen esittää ja Rova Reding voi kirjallisesti vastata kysymykseen. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Ymmärrän varsin hyvin, että aikataulu on kiire. Halusin kuitenkin vielä painottaa sitä, miten tärkeää olisi saada aikaiseksi teema vuosi nimenomaan naisiin kohdistuvan väkivaltaan torjumiseksi, koska tällaisella väkivallalla on nimenomaan psykologisia vaikutuksia. Jos järjestettäisiin tällainen teemavuosi, sen puitteissa olisi mahdollista puuttua tällaiseen tapu-tyyppiseen aiheeseen. Thank, you very much indeed, Mr. Tarabella. Kiitokset herra Tarabella, kiitokset kaikille, kiitokset komission jäsenille, kiitokset tulkeille ja hyvää ruokahalua.